Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Olkaa hyvä ja istuutukaa. Julistan 12. joulukuuta keskeytetyn täysistuntokauden jälleen käynnistetyksi. Edellisen täysistunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko pöytäkirjan liittyen huomautuksia? Sain juuri tiedon, ettei englannin kieleen olisi